Nyt siirrymme viimeiseen kohtaan esityslistallamme tämän minuutin puheen vuoroihin artiklasta 63 mukaisesti. Edustaja Tsaki, yksi minuutti. Kirjoituksia rouva puhemies. Nykyisin kuulemme solidaarisuutta, sitä käytetään enemmän kuin mitään muuta termiä. Ja usein sitä mainitaan ratkaisuna erilaisiin huonoihin päätöksiin, joita on tehty. Mutta kun meidän tulee jakaa maahanmuuttajia solidaarisuuteen vedetään. Meillä on kuitenkin toisenlainenkin määrittely solidaarisuudelle, nimittäin se, että autamme ihmisiä, jotka löytävät ongelmiin tahtomattaan. Slovakiassa on sairaanhoitajia, hoitajia, jotka lakkoilevat ja osoittavat mieltään kaduilla työolosuhteitaan ja palkkojaan vastaan. Meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota Keski-Euroopan ja Itä-Euroopan tilanteeseen tällä hetkellä. Opettajat ja sairaanhoitajat toivoisivat, että Eurooppa ei ole egoistinen. Aivovuoto aiheuttaa kielteisiä seurauksia Keski- ja Itä-Euroopalle. Sen sijaan, että se saavuttaisi Länsi-Euroopan, se on yhä hännillä. Meidän täytyy toimia ennen kuin on liian myöhäistä. Merci, madame la présidente. Trebuie să schimbăm modul în care facem politică, trebuie să schimbăm modul în care facem Europa, pentru că politica nu... Meidän täytyy muuttaa se tapa, jolla politiikkaa tehdään Euroopassa. Ei ole kyse etuoikeuksista, niille, jotka pärjäävät vaaleissa. Kyse on kansalaisten tahdosta. Romaniassa puhutaan nyt vaaleista ja äänestyksistä, kun sen sijaan pitäisi puhua köyhyyden poistamisesta, sosiaalietuuksista, ihmisten syrjäytymisestä. Tänään täällä Euroopan parlamentin täysistunnossa puhutaan lähes tyhjille, tyhjille seinille Toivomme, että meitä kuunnellaan huomenna. Tämä asia on meille tärkeä. Me haluamme muuttaa asenteita ja luulen, että pystymme siihen, mutta jotta pystyisimme siihen, mekanismeja ja tavoitteita on muutettava. Ihmisiltä on kärsivällisyys loppu. Meidän täytyy nyt pystyä tarjoamaan heille konkreettisia tuloksia. Junckerin strateginen investointisuunnitelma voisi olla yksi ratkaisu, mutta sen täytyy olla paljon käytännönläheisempiä ja konkreettisempia keskittyä pk-yrityksiin. Kiitoksia. Edustaja Osok paikalla, joten edustaja Jurek saa puheenvuoron. W tej chwili Komisja Europejska bierze pod... Kiitoksia, rouva puhemies. Tällä hetkellä Euroopan komissio tarkastelee maani tapahtumia, kuten Unkari meitä on syytetty Euroopan unionin arvojen loukkaamisesta niiden, jotka perussopimuksen artiklassa kaksi määritellään. Mutta mitä hyötyä tällaisesta on? Jos huomaamme traagisten Kölnin ahdistelutapausten jälkeen Euroopan unionin tosiasioita alkaa tulla päivänvaloon. Sellaisia tosiasioita, jotka ovat täysin eurooppalaisten arvojen ja artikla 2 vastaisia. Mitä oikeusvaltion periaatteiden toteutuminen, ilmaisuvapaus oikein on suhteessa näihin tapahtumiin. Mikä on tilanne, kun poliisi ei anna tietoja, jotka uhkaisivat äh, tiettyjä mielipiteitä ja mikä tilanne oikein on vähemmistöjen oikeuksien suhteen. Meidän kaikkien pitää nyt pohtia sitä, miksi tällaisia kampanjoita edes käydään. Kiitoksia. Bilbao Barandika. Kiitoksia Bilbao Barandika, olkaa hyvä. Gracias, presidenta. Kiitoksia puhemies. Terästeollisuus Baskimaassa on ilmoittanut, että siellä suljetaan tehdas, joka oli innovatiivinen ja pioneeri kiertotalouden alalla ja joissa oli rakentavia työsopimuksia ja siellä oli erittäin pätevää henkilöstöä. Tämä osoitti, miten 2020 tavoitteet pelastivat yhden alueen, mutta nyt kun energia- ja rahoitusalalla on hyvin hankala tilanne, monien perheiden tilanne on hankala. Meidän täytyy kiinnittää heidän huomioon, huomiota. Kyse on ihmisistä, elämästä, kestävyydestä ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Kyse on eurooppalaisesta hankkeesta. Ja siksi vaadimme, että nopeasti reagoidaan ulkomaisiin tuotteisiin, jotka eivät täytä sosiaali- ja ympäristöstandardejamme. Meidän täytyy katsoa nyt energiahintaa ja tällä tavalla osaaminen voisi olla kilpailuetu ja voisi johtaa uudelleen teollistumiseen, koska Baskimaan terästeollisuuden kriisi on yksi oire sairaudesta, joka koskettaa monia eurooppalaisia yrityksiä, ja me tarvitsemme näihin ongelmiin eurooppalaisia vastauksia. Kiitoksia edustaja Benetso Ziluaga. Kiitoksia puhemies. EU pitää nyt toimia tässä tilanteessa, joka liittyy Garonian ydinvoimalaan. Se halutaan nyt ottaa uudelleen käyttöön ja se halutaan käyttää vielä 15 vuotta. Ja tässä on riskinä ydinkatastrofi Euroopassa komission suosituksiin ei ole kiinnitetty huomiota. Siellähän todettiin, että siellä oli valmistusvirhe ja että tällaisten voimaloiden rakentaminen pitää keskeyttää. Ja tuhannet ihmiset ovat veronneet tästä ja Euroopan komission Euratom-sopimusten puitteissa pitää nyt estää tämän tapahtuminen. Ja muistakaa tämä nimi Karonia, älkääkä salliko se, että siitä tulee eurooppalainen Fukushima. Monsieur Terry Cabras. Kiitoksia. Edustaja Terry Cabras, olkaa hyvä. Gracias, señor. Kiitoksia, puhemies. Lokakuussa 2008 hyväksyttiin Euroopan kansalaisaloite. Minä työskentelin tuossa mietinnössä varjoesittelijänä. Me kuitenkin äänestimme tyhjää, koska päätöslauselma ei puuttunut tärkeimpään asiaan tässä aloitteessa, eli seurantaan. Viime vuosina vain kolme yli 50 kansalaisaloitteesta on onnistunut, eikä mikään niistä ole johtanut lainsäädäntömuutokseen, ja siksi seuranta on hyvin tärkeää. Sen lisäksi olemme kuulleet huonoja uutisia siitä, että komissio näkee kansalaisaloitteen uhkana. Minä protestoin tätä vastaan. Tällainen negatiivinen asenne pitäisi korjata pikimmiten. Tällaisella kannalla komissio tukee pahoja voimia ja EU-vastaista ilmapiiriä ja hyökkää eurooppalaista projektia vastaan. Uskomatonta. Kiitos. Merci, monsieur Corao. Kiitoksia, edustaja Corao. In Sicilia, così come... Sisiliassa ja monilla alueilla Välimerellä maataloudesta saadaan erinomaisia tuotteita, vaikka pakinon tomaatit Ribenan appelsiinit tai sitten nämä, tämä oliviöljy. Kuitenkin Euroopan unioni voisi suojella tällaisia erinomaisia tuotteita, mutta se aikoo tuhota ne. Mehän muistamme, mitä tapahtui EUn ja Marokon sopimuksessa maatalousalalla. Ja nyt sitten halutaan tuoda 35 000 litraa öljyä Tunisiasta. Eli pyytäisin, että Välimeren maiden edustajat, jotka ovat lähinnä suurissa ryhmissä parlamentissa, ja esimerkiksi demokraattisessa puolueessa on paljon italialaisia, eli teidän pitää suojella näitä tuotteita ja teidän pitää estää tämä törkeys. Monsieur Rebecca. Monsieur Rebecca. Mulțumesc, doamna președinte este clar că trebuie să fim Kiitoksia, rouva puhemies. Aivan selkeästi meidän täytyy taistella yhdessä terroristien aiheuttamaa uhkaa vastaan ja puolustaa rajojamme yhdessä. Itävalta on jäädyttänyt Schengen-sopimuksen väliaikaisesti ja Kreikka on yhä poikkeus maahanmuuttovirtojen virtojen hoidossa. Kaikki nämä ilmiöt uhkaavat Schengen-aluetta ja tulevina kuukausina uskoakseni muut maat tulevat myöskin sulkemaan rajojaan. Tämä huomioon ottaen Romania, joka täyttää kaikki Schengen-alueen kriteerit, on kuitenkin suljettu tuon alueen ulkopuolelle Bulgarian kanssa. Tämä on aivan ristiriitainen tilanne. Mitä Euroopan unioni oikein tekee? Ja mikä näiden kahden maan asenne nyt pitäisi olla? Me olemme vuosia pyrkineet eh, liittymään Schengen-alueeseen ja vaikka Schengen-alue on nykyisin täydessä sekasorrossa, meille yhä sanotaan ei aivan kummallisista syistä. Voiko joku kertoa minulle, koska Romania pääsee Schengen-alueen osaksi nyt? Korin Mikke. Korin Mikke, olkaa hyvä. Kiitos puhemies minä haluaisin puhua EUn tilasta ja paras ilmentymä tästä tilasta on tämä täysistunto. Vähän aikaa sitten joku ehdotti, että EU pitäisi näyttää Kiinalle, miten kehitytään nopeasti. No kukaan ei kuollut täällä nauruun, vaikka ehdotus oli ihan naurettava. Hyvät naiset herrat, kiinalaiset osaavat kyllä vieraita kieliä Kiinalaiset ovat hyvin älykkäitä, keltainen rotu on hyvin älykäs. Ja jos he nyt kuuntelisivat meitä, niin silloin he varmasti nauravat ihan katketakseen. Minä haluaisin pyytää teiltä, että aletaan nyt puhua kunnollisella tasolla, aletaan puhua talousasioista kunnolla, kunnollisella tasolla EU pitää tuhota. Eräs Garcia, olkaa hyvä. Queridos colegas, el pasado 19. tammikuuta yhtäkkiä Altadis-yritys ilmoitti, että se sulki, tai sulkee tehtaansa ensi kesäkuussa. Altadis ei ole kärsinyt tulongelmista, mutta yli 400 ihmistä jää suoraan sitten työttömiksi. Komission ja kollegoideni pitäisi vaatia, että tähän asiaan puututaan. Viimeisen kahden viikon aikana on hyvin selkeästi sanottu, että siellä torjutaan tämä perusteeton tehtaan sulkeminen. Riohan paikallishallitus ja riohalaiset haluavat estää tämän tehtaan sulkemisen ja me yhdessä voimme estää sen, että tämä tuotanto siirtyy muualle. Siellähän yli sata vuotta on luotu työpaikkoja ja rikkautta alueella, niin ja tämä on riski myöskin yli 10 000 perheelle, jotka ovat maatalouden alalla toimivia. Kiitoksia. Edustaja Zani. Thank you very much, Madam Chairman. Paljon kiitoksia rouva puhemies. Vaikuttaa siltä, että muutama sata terroristia on onnistunut halvaannuttamaan Euroopan unionin luomalla kauhua ja hämmennystä jäsenmaissa. Tämä pelko on kasvanut ja kasvattanut eri puraa hallitusten joukossa, jotka monet nyt polkevat kansalaistensa vapauksia ja oikeuksia pahasti. Näin tapahtuu kentällä aivan kuin tämä olisi kaikkein tehokkain tapa taistella terroristeja vastaan. Hallitukset eivät voisi olla pahemmin väärässä. Integraatio, sen purkaminen ei ole tapa vastustaa terrorismia. Tietyille valtioille tulee aivan liikaa valtaa käsinsä Unkarin. Hallitus tietää tämän erittäin hyvin. Se on perustuslaisilla toimilla hiljattain ehdottanut puuttua terrorismiuhkaan ja Viktor Orban on saanut enemmän valtuuksia 60 vuorokaudeksi enemmän näiden uhkien edessä ja jättänyt kuitenkin tämän parlamentin arvioitaksi. Kiitoksia. Kiitos meidän maamme taistelemme. Taistelemme troikkaa vastaan, velkojia vastaan. Äh, Syrisan hallitus on yrittänyt taistella, mutta samalla on tuhottu teollisuutta. Meiltä vaaditaan uhrauksia. Sosiaalietuudet pienenevät jatkuvasti. Yhteiskunta on rikki. Sosiaaliturva heikkenee jatkuvasti Kansalaisyhteiskunta on kuitenkin mobilisoitumassa. Maanviljelijät kärsivät, työläiset kärsivät ja kaikki yhdessä aikovat nyt taistella troikkaa vastaan ja tätä uutta allianssia vastaan. Olemme muodostamassa uutta liittoumaa, joka taistelee demokratian puolesta. Kreikkalaiset taistelevat yhdessä troikkaa vastaan meidän maamme puolesta, jotta saamme Kreikan itsellemme takaisin. Mr. Boylan, olkaa hyvä. 100... Kiitoksia rouva puhemies. Sata vuotta sitten Irlannin tasavalta julisti, että kansana meidän pitäisi julistaa niitä rohkeita henkilöitä, jotka taistelivat Irlannin vapauden puolesta, mutta tämän sijaan Irlannin hallitus ja Fine Gael edustajat tällä haluaisivat pyrkiä historiamme pois, ei vain kuvanollisesti, vaan konkreettisesti. He haluavat 1916 vuoden muistomerkin pyyhkiä pois ja he haluavat purkaa Irlannin nykyhistorian kaikkein tärkeimmän historiallisen monumentin, joka on jonka on mainittu olemaan kaikkein ehimmin säilyneitä historiallisia sota-muistomerkkejä. He haluavat pyyhkiä tämän kaiken pois uusliberalistisen agendansa tieltä. Haluan todeta täällä parlamentissa, että me emme tule sietämään tällaista. Meidän äh, historiamme kuuluu kaikille vien tämän asian eteenpäin. Kiitoksia. Kiitoksia. Euroopan komissio on syyttänyt Puolan hallitusta siitä, että se estää median monimuotoisuuden. Tämä johtuu siitä, että valtiovarainministerillä on nyt oikeus nimetä TV-kanavien johtokunta. No miksi komissio ei syytä sitten myöskin Italian hallitusta? Ehkä komissio ei tiedä, että pääministeri Renzi on antanut Rain johtokunnan nimitysvaltuudet itselleen ja tämä on tyypillistä fasistihallinnolle. Ehkä komissio ei tiedä, että puolueet valitsevat eh, erityisesti poliittisten jo, toi, ohjelmien johtajat, ja jos henkilöt eivät mielitä heistä, päästään eroon. Näin kävi esimerkiksi Enzo Biagille ja monille muille. Nyt tiedätte tilanteen, ettekä voi enää vajeta. Ja me viiden tähden liikkeessä vaadimme, että komissio toimii Italiassa samalla tavalla kuin Puolassa. Eli toistan vielä, että voi pysyä vaiti. Edustaja Papadakis, olkaa hyvä. Το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό είναι μέρος του τρίτου... Tämä Syrisan hallituksen allekirjoittama kolmas sopimus on porvariston yritys puhua vallassa ja puolustaa kapitalistien etuja Euroopan unionin ohella. EU yrittää saada aikaan tässä sosiaalisen vallankumouksen. Tässä taakka asetetaan työläisten harteille, heidän palkkojaan leikataan, heidän eläkkeitään leikataan, sosiaalietuuksia leikataan, työttömyysaste nousee jatkuvasti eläkkeitä uudistetaan, niitä leikataan valtavia määriä. Ja se pakottaa ihmiset ostamaan yksityisiä eläkkeitä. Tämä pätee erityisesti viljelijöihin ja maksut ovat todella suuria. Uusi yhteinen maatalouspolitiikka priorisoi tällaista toimintaa Hallituksen täytyy puuttua tähän, pysäyttää tällainen lainsäädäntö tai muuten maanviljelijät osoittavat mieltään. Edustaja Edeli. Kiitoksia rouva puhemies. Olen sitä mieltä, että TNT-verkosto on parantunut hyvin paljon. Se on saanut enemmän rahoitusta. Viinin neuvotteluiden jälkeen viime kesänä runkoverkko on nyt ulotettu aina Länsi-Balkanialle asti. Meillä on kolme verkostoa ja näin TNT-verkosto ulottuu kaikkialle Eurooppaan. Mutta jotta tästä voitaisiin kaikkialla hyötyä, Jotta käytäviä voitaisiin käyttää kaikkialla hyväksi, me tarvitsemme rahoitusuudistusta, sillä eri jäsenmaissa on olemassa eroja ja myöskin ehdokasmaissa eroja rahoituksen suhteen. Meidän tulee luoda oikeudellinen puitteisto ja rahoituspuitteisto, jonka kautta voimme hyötyä tästä käytävä yhteydestä. Kiitos cienīgi kolēģi katru gadu eiropas savienība izstrādāja un realizēja virkni dažādu programmu plānu reformu. Kuten tiedätte, meillä on erilaisia ohjelmia ja uudistuksia, jotka liittyvät moniin aloihin, ja tavoitteena on parempi tulevaisuus. Mutta miten voidaan puhua tästä lasten tulevaisuudesta, kun on paljon lapsia, jotka ovat sosiaalisesti syrjäytyneitä ja köyhiä? Näin on esimerkiksi omassa maassani Latviassa. 35,3 prosenttia lapsista ovat köyhyys- ja sosiaalisen riskissä, ja tämä on kuudenneksi korkein lukema EU:ssa. Tuhannet lapset eivät käy koulussa, eivätkä tiedetä missä he ovat. Eli pitäisi kiinnittää enemmän huomiota koulupolitiikkaan ja lastentarhoihin ja erityisesti perhepolitiikkaan. Ja tämä koskee erityisesti taloudellisesti heikoimpia alueita, joissa joista ihmiset lähtevät, esimerkiksi niin kuin käynyt Latgalen alueella. Viime vuosina näitä, näitä verohojennuksia on lisätty. Ruohonen Lerner, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies. Pakolaisvirrat eivät jakaudu tasaisesti jäsenmaiden kesken. Nyt vaaditaan reilumpaa taakanjakoa. Hyvä on olla reiluja ja aloitetaan tästä suomi on kärsinyt muita enemmän venäjään kohdistuvista kauppapakotteista neljäsataa miljoonaa euroa näin paljon kauppasota on rokottanut suomalaisten maataloustuotteiden venäjän vientiä. kuka tämän korvaa? ei en kannata nyt pakotteiden poistoa se lähettäisi väärän viestin kremliin. kannatan kuitenkin reilumpaa taakanjakoa jos pakolaisvirrat halutaan tasata myös kauppapakotteista koituva taakka tulisi jakaa jäsenvaltioiden kesken. mikä sitten voisi olla sopiva mekanismi tähän? tästä haluaisin keskustelua. arvoisa puhemies me kaikki olemme kuulleet hirvittävästä tilanteesta kölnissä ja muualla alueilla, jossa pakolaiset ja turvapaikanhakijamiehet ovat ahdistelleet naisia seksuaalisesti. Kuinka tällaista sallitaan? Euroopan unioni, äm, unionin ydintä on Geneven sopimus. Geneven sopimus on ainut kansainvälinen määritelmä pakolaisstatuksesta henkilöstä, jota vainotaan hänen rotunsa, uskontonsa, mm, tiettyyn väestöryhmään tai poliittisen ryhmään kuulumisen vuoksi. Euroopan unioni on kuitenkin laajentanut tätä määritelmää. Nyt kaikki henkilöt, jotka pakenevat sisäistä tai ulkoista aseellista konfliktia otetaan mukaan Euroopan unionin määritelmään, ei vain vainoa pakenevat. Euroopan unioni on nyt avannut miljoonille ovensa ja vuonna 2015 yli miljoona henkilöä tuli Eurooppaan. Suurin osa heistä on miehiä. Tämä avoimien ovien politiikka eri väestön, väestöille ja kulttuureille on asettanut meidät kaikki hyvin suuren vaaraan, sillä naisia eräät henkilöt pitävät toisen luokan kansanaisia. Kiitoksia edustaja Malelic. Lokalne jedinice često imaju dobre ideje i pripre... Kiitoksia. Paikallisviranomaisilla on usein hyviä ohjelmia, joilla he haluavat parantaa kansalaistensa elämää. vihreä liikenne, digitalisaatio. Nämä ovat vain pari esimerkkiä useista hankkeista. Suurin ongelma on rahoituksen puute ja tietojen puute. Ja nyt vetoaisin Euroopan komissioon, jotta se käyttäisi uusia tiedotusvälineitä, jotta voitaisiin hyödyntää eurooppalaisia varoja tällaisiin hankkeisiin ja näitä pitää selittää paremmin paikallistason edustajille. Meillä ei ole riittävästi hyviä hankkeita, mutta juuri tästä syystä meidän täytyy paremmin tiedottaa ihmisiä, jotta he voivat paremmin käyttää hyväkseen tätä rahoitusta. Monsieur Lopez. Edustaja Lopez. Kiitoksia, puhemies. Puhun nyt täällä täysistunnossa ja täällä on paikalla komissio. Ja haluaisin puhua siitä, että Euroopassa kansanpuolue Espanjassa on hyväksynyt Evron alueen vesisuunnitelman. Ja se on suuri vaara Ebron alueelle ja sen ekosysteemille. Ja lisäksi tämän sosiaalitaloudellinen hyökkäysaluetta vastaan – Tämä hyväksyttiin käymättä vuoropuhelua Katalonian kanssa. Siinä ei otettu huomioon kansalaisten mielipidettä eikä myöskään Ebron alueen komitean mielipidettä. Ja tässä on menty myöskin direktiivejä vastaan, mitä tulee esimerkiksi vesidirektiiviin tai lintudirektiiviin. Meillä on tärkeitä tapahtumia viikonloppuna Euroopan parlamentin valtuuskunta käy alueella ensi maanantaina ja meidän täytyy nyt todella puuttua tähän tilanteeseen. Kiitos. Edustaja Bukovic. Kiitoksia, rouva puhemies. Kaksikymmentä vuotta Slovenian metsät ovat olleet eh, yksityisten taskuissa, mutta nyt eh, hallitus on tämän jälkeen päättänyt luoda julkisia toimijoita, jotka hankkivat eh, erilaisia metsätyökoneita ja tarjoavat niitä markkinoille. Ehm, Inke yritys, kansallinen metsänhoitoyritys on riski, sillä sen toimintaan liittyy monia eturistiriitoja, jotka aiheuttavat ongelmia ja systeemistä korruptiota. Slovenissa tästä on jo esimerkkejä. Valtion takuut myöskin vääristävät kilpailua alalla. Tämä on periaatteessa valtion tukea. Uskon, että komission tulisi puuttua tilanteeseen. Meidän pitäisi julkisten hankintojen järjestelmää käyttää hyväksemme, jotta metsät tulisivat paremmin hoidetuiksi. Edustaja Gutierrez ei ole paikalla. Kiitoksia. Pohjanmerestä voi nyt tulla EUn energiaunionin keskus, pohjoinen voimakeskus. Siellä voidaan käyttää uusiutuvia energialähteitä paremmin, hyödyntää älykkäitä ja tehokkaita sähköverkkoja ja hyvää yhteistyötä Pohjanmeren alueella. Tällä tavoin saisimme halpaa, puhdasta, turvallista energiaa ja samaan aikaan loisimme valtavan määrän työpaikkoja, mukaan lukien omassa vaalipiirissäni Pohjois-Englannissa. Alankomaat neuvoston puheenjohtajamaana on nyt hyvässä asemassa. Se, se voi tehdä tästä suunnitelmasta todellisuutta. Viidestä poliittisesta ryhmästä koostettu ryhmä esitti vähän aikaa sitten toimintasuunnitelman Pohjanmeren alueelle ja sitä seuraa korkean tason kokous tämän viikon torstaina ja minä haluaisin peräänkuuluttaa, että tartumme nyt tähän tilaisuuteen, tehdään Pohjanmerestä energiaunionin keskus. Kiitos sitten Jogor. gazdasági téren folytatott együttműködés idővel Kiitoksia, puhemies Taloudellinen yhteistyö auttaa vähentämään jännitteitä ja johtaa maiden väliseen sovintoon. Tämähän on yksi periaatteista, miksi perustajamaat EU:ssa valitsivat talousliiton ja tällä tavalla Keski-Euroopan maita pystyttiin auttamaan, mutta EU:hun liittyminen sinänsä ei ole kuitenkaan poistanut epäluottamusta, joita on ollut olemassa jo vuosikymmenet ja vuosisatoja. Talousyhteistyö on tärkeää, mutta meidän täytyy aloittaa kuitenkin vuoropuhelu vaikeista kysymyksistä ja meidän täytyy löytää ratkaisuja näihin ongelmiin. Ajattelen erityisesti nyt etnisten vähemmistöjen suojelua. Mitä se tarkoittaa? Oikeus omaan identiteettiin, vaurauteen, yhdenvertaisuuteen ja olemassaoloon pitkällä aikavälillä – Alueellamme on maita, Slovakia tai Romania, joissa vähemmistöjä ei pidetä osana maata, vaan ne katsotaan mahdollisena uhkana ja ne halutaan sulattaa valtaväestön. Ja lopuksi vielä Tsekovski. Kiitos puhemies. En tiedä, oletteko tietoinen siitä, että Norjan sosiaalijärjestelmä edellyttää edelleen tai pitää edelleen yllä epäreilua kohtelua EUsta tulevia perheitä kohtaan, jos perheet tulevat Tsekistä, Slovakiasta tai Puolasta. Lapsia on otettu perheiltä huostaan epämääräisin perustein. En tiedä, miten tämä voi tapahtua Norjassa, joka on sentään sivistyn, sivistysvaltio, demokratia. Siellä väärinkäytetään lakia. Ihmiset eivät tiedä tästä. Tätä vastaan on osoitettu mieltä eri puolilla maailmaa. Näiden kansalaisten tulee sanoa nyt selvästi ei tällaiselle epämääräiselle puuttumiselle perheiden omiin asioihin. Komission ja EUn pitäisi paneutua tähän. Viimeisenä puhujana haluaisin kiittää tulkkeja. Mukavaa, että jaksoitte kanssamme täällä